kysyn, että toimiiko tulkkaus nyt? Tuntuu toimivan. Ei mitään ongelmia siis. Hyvä. Julistan 23.6. keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Puheenjohtajakokouksen artik- työjärjestyksen artiklan 149 mukaisesti järjestämme uuden ylimääräisen täysistunnon, jotta voimme keskustella yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen. Nyt ensimmäistä kertaa hyvät naiset erät järjestetään tässä muodossa ja näin lyhyellä aikavälillä varoitusajalla täysistunto. Erityistoimet tietystikin ovat reaktio aivan ainutlaatuiseen tapahtumaan siihen, että jäsenvaltio on päättänyt erota Euroopan unionista. Siksi Pidän erittäin hyvänä sitä, että koko komission kollegio, mukaan luettuna Lordi Hill, on tänä päivänä paikalla täysistunnossa. Komission puheenjohtajalle ja komissaareille lämpimät tervetuloa toivotukset Euroopan parlamentin kokoukseen. On erittäin tärkeää, että parlamentissa, Euroopan demokratian ytimessä, käymme tänään keskustelua aiheesta, joka koskettaa meitä syvästi, meitä kaikkia. Jotkut, jostakin suunnilta on kuulut, kuultu erinäisiä lausumia, mutta iso britannian päätös on iso britannian kansan päätös, päätös kaikkien Euroopan unionin kansalaisten kannalta Tämä tapahtuma koskettaa kaikkia. Siksi on mielekästä, että Euroopan kansojen edustajat kokoontuvat täällä tänään keskustellakseen tästä asiasta. Aluksi haluaisin sanoa kuitenkin yhden asian. Yli 40 vuoden ajan monet poliitikot, erityisestikin monet virkamiehet isosta Britanniasta, ovat toineet, toimineet työssä Euroopan instituutiossa Vuosien kymmenten ajan on tehty yhteistyötä Ison-Britannian kansalaisten kanssa rakentaaksemme Eurooppaa. Siksi minulle, ja uskon, että puhun kaikkien muidenkin nimissä, on tärkeää sanoa, että täällä Euroopan parlamentissa brittikollegat ja monet tuhannet, jotka sanat, jotka toimivat valiokunnissa ja poliittisessa ryhmässä, ovat työstäneet yhteistyörapaista hanketta ja eteenpäin. Teille kaikille minä sanon tänä päivänä, minä pahoittelen erittäin suuresti sitä päätöstä, jonka isän britannia on tehnyt. Teille minä sanon, jotka olette tehneet vuosia töitä Euroopan parlamentissa, niin minä tunnen suunta myötätuntoa teidän tilannettanne kohtaan. On teille myöskin selväksi, että Euroopan ulkopolitiikan ja puolustuspolitiikan ja vapauden kannalta Iso-Britannian asema on tärkeä enemmistön tahto. Isossa Britanniassa on asia, joka, jota täytyy kunnioittaa. Olen varma, että tänään keskustelemme intensiivisesti artikla 5, 50 ja sen saattamisesta aktiiviseksi, aktivoimisesta. Haluaisin tässä vaikeassa tilanteessa, jossa nyt olen, haluan kiittää erämaista työstä, jota on tehty. Ja siitä, että Lordi Hill on tehnyt omat johtopäätöksensä ja luopunut Ison-Britannian komissaarin tehtävästä. Siksi on täällä tänään viimeistä kertaa teillä, sanoi Lordi Hill. Te kävitte kampanjaa Ison-Britannian EU-ssa pysymisen puolesta. Teille halusin parlamentin nimissä sanoa, että haluan kiittää teitä työstänne komissiossa. Ich danke Ihnen, liebe. Kiitokset, arvon kollegat. Tämä signaali osoittaa, millä puolella Euroopan parlamentin enemmistö on Ison-Britannian tilanteen suhteen. Kiitos tästä erittäin voimakkaasta signaalista. Lord Hillin eroaminen on niin ikään merkittävä signaali ja osoitus siitä, että eroamisprosessi on jo alkanut. Nyt menen keskusteluun. Ensimmäisenä puhun neuvoston nimissä Rova Enish Plechard. Irmaniston puheenjohtaja Tusk kutsuttiin myöskin täysistuntoon ja maa Hollannin edustaja Rova eh, edust, herra Rytte, mutta tämä ei vie mitään pois siitä,